Mes chers collègues, je vous... Hyvät kollegat, ehdottaisin, että me jatkamme kokoustamme. No niin, meidän tarkoituksena iltapäivällä oli käydä läpi varsin kevennetty versio esityslistasta, koska kerran edistyimme niin hyvin aamupuolella. Ja nyt me jatkoimme 12.2. koordinaattoreiden kokouksessa keskustelua 2012 talousarvioesityksestä toisaalta käsittelemme parlamentin ja myös muiden toimijoiden budjettia ottaen huomioon erittäin mielenkiintoisen täydellisen keskustelun, jota aamulla kävimme asiasta. Edelleen puhuimme komission talousarvioesityksestä tai anteeksi budjetista. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Francesca Balzanille, jotta hän kertoo meille hiukan, minkälaisiin johtopäätöksiin hän on päätynyt tämän päivän keskustelun pohjalta koordinaattoreiden kokouksessa. Ja sitten siltä pohjalta sitten, jos muut haluavat jatkaa, he saavat puheenvuoron. Ja jos muita aiheita ei tule esiin, voimme sitten lopettaa tämän kokouksen varainhoitoasetus on myös esillä, mutta kuulemma esittelijä itse ei voi olla paikalla. Nyt sitten katsotaan, jos hän ehkä saapuu vielä paikalle, niin sitten tilanne voi muuttua, mutta emme käsittele muutoin tätä asiaa. Sitten me äänestämme varainhoitoasetuksesta maanantaina. Herra Botmanis, Anno, te ette puhua. No niin, Francesca. Grazie Presidente. Come eh, lei ha introdotto, abbiamo avuto una lunga discussione durante il gruppo del... Kuten juuri totesitte, kävimme pitkän keskustelun koordinaattoreiden välillä. Ja avoinna on kolme kysymystä. Ensinnäkin, on selkeä tärkeä osio budjetissa, eli ITERin ja budjettiprosessin välinen suhde. Ensimmäisessä koordinaattorinen kokouksessa pitkälti tuimme sitä, että meillä pitäisi olla selkeät prioriteetit, jonkin avulla vältettäisiin pitkän aikavälin ongelmia, joita saattaa syntyä siitä, että monimutkaistetaan tätä ITER-kysymyksen kautta. Kyseessä on erittäin poliittinen kysymys ja jos haluatte puristaa ITERin rahoituksen budjettiimme, niin saattaa tapahtua niin, että kaikki prioriteettimme ja suhteemme 2020 strategiaan ja tutkimukseen – menevät täysin sekaisin, koska numero tänään en ymmärrä. 750 miljoonaa ITERin ja pari tusinaa tai sata muihin prioriteetteihin. Eli ITER on tärkeä, mielenkiintoinen tutkimushanke, mutta hyvin usein muoto ja sisältö eivät sovi yhteen. Siitä syystä tällä voi olla vaikutus vuoden 2012 budjettiin ja sillä onkin se vaikutus joka tapauksessa, mutta se ei ole pelkästään muodollista, jos nämä kaksi neuvottelua astetaan samalle tasolle. Sillä muussa tapauksessa saattaa menettää tällainen vakaa vastuullinen budjetti, koska puhutaan jälleen sellaisen budjettikohdan rahoittamisesta, joka on 750 miljoonan suuruinen ja se saattaa olla ainoa silmiin pistävä asia siitä suuressa työssä, jonka teemme vuoden 2012 eteen. Eli ensimmäinen kysymys, tehdäänkö suuri poliittinen ponnistus ja yritetään saada ITERin rahoitus erikseen päätettäväksi sen jälkeen, kun olemme lukineet budjetin. Se olisi selkeä vakauden viesti. Sitten meillä on kaksi otsaketta, yksi a ja neljä, Ja näihin tarkistukset, joita jäsenet, ryhmät ja valiokunnat ovat esittäneet. Siinä meillä on 350 miljoonaa yksi aahan negatiivista marginaalia, tarkistukset neljä, neljä luokkaan noin 600 miljoonaa, eli 500 miljoonan negatiivinen marginaali. Täytyy siis ponnistella, jotta voimme löytää näissä kahdessa osiossa prioriteetit. Otsake 4 on erityisen vaikea, koska siellä oli jo negatiivisella puolella varoja. Ja jos otetaan mukaan nämä komission ehdotukset ja Välimeren alueen rahoitus, niin meidän lähtökohtamme on jo negatiivinen. Ja mitä sinne sitten ikinä lisätäänkään prioriteettien rahoittamiseksi, vain pahentaa tilannetta. Eli otsake neljä on kaikkein hankalin. Ja kun puhut, pidät, pitäydytään tässä Välimeren alueen rahoituksessa, joitain huomioon Palestiinan rahoitus, niin senkin hyväksyttäminen on erittäin vaikeaa. On erittäin vaikeaa pysyä plussan puolella. Sitten maksut, strateginen kysymys, mutta myös hyvin merkittävä koska tässä maksut ovat sitoumuksia, joita meidän tulisi noudattaa oikea-aikaisesti. Kolmikantaneuvotteluiden valtuudet merkitsivät sitä, että meidän tulisi pitäytyä täydessä minimissä ja tulee olla johdonmukainen tässä suhteessa. Komission teksti on tiukka minimi, mutta sitten on muita otsakki B on erittäin suuri. Ja maksuissa sitten meidän täytyy katsoa vielä valtuuskuntia, sillä se mitä mandaatissa oli, oli oikein hyvä lähtökohta. Nämä eri skenaariot ovat tällaisia työhypoteeseja ja muutosehdotukset, joita jäsenet, ryhmät ja valiokunnat ovat ehdottuneet, epäilemättä edustavat suurta osaa raaka-aineita, jonka avulla voidaan päästä tasapainoiseen ratkaisuun ja aloitan näistä arkaluontoisimmista. Eli toivon kovasti sitä, että saan ryhmän ja, ryhmien ja valiokunnan jäseniltä paljon ehdotuksia, sillä tasapainon löytäminen tiukka marginaaliseen budjettiin Mehän jo täysistunnossa asetimme tiettyjä suuntaviivoja, ja meidän täytyy myös välittää selkeä viesti niistä asioista, mitä olemme asettaneet etusijalle. Hyvin usein olen todennut, että nämä ovat 2020 strategian tärkeimmät osiot ja meidän täytyy ehdottomasti niitä rahoittaa. Grazie Presidente. Eh, mi sembra chiara dall'esposizione. Kiitoksia puheenjohtaja. mitä esittely tässä sanoi, ja tietysti olen tässä kiitollinen hänelle tehdystä työstä. Tämä on kovaa työtä, ja joka jatkuu, mutta paljon sitä, mitä hän sanoi, tulee selväksi, että jot, joitakin ots, osa, otsakkeita pitää erikseen käsitellä. Hän puhui siitä, että rahoitetaan ITER-hanketta – olen samaa mieltä siitä, että sitä ei voida ottaa yhdessä budjetin kanssa, kun tuolla budjettikäsittelyn ehdotettuihin leikkauksiin, joka liittyy siihen, että myös hoidetaan tämän vuoden, että tämä tarkoittaisi, että se kokonaan muuttaa tätä sopimusta. Tietysti minä ymmärrän, kuinka tärkeästä hankkeesta on kyse, mutta mielestäni on selvää, että ratkaisu kyllä pitää löytyä jostakin muualta, mutta otsakkeessa 1a, mielestäni siellä on toinenkin aihe, jota meidän pitää miettiä – se on prioriteettikysymys, jonka puolesta taistelemme varsin kovasti täällä parlamentissa. nimittäin elvyttää uudestaan kilpailukykyämme ja kriisissä kärvistelevää talouttamme Euroopassa. Tätä taustaa varten en usko, että voimme hyväksyä leikkauksia seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Sen, sitähän pitäisi päinvastoin vahvistaa. Tietenkin on budjettikohtia, joita ei voida toteuttaa, mutta tämä tuo esille ongelman, jonka esittelijä otti esille. Nimittäin varsin pienet, pieni marginaali, joka meillä tässä otsakkeessa on, joten meidän täytyy tehdä huolella tiettyjä valintoja. Ja kun puhun huolista valinnoista, niin silloin meidän pitää valita prioriteetit, joihin parlamentti haluaa investoida, mutta toisaalta pitää aina olla myös realistinen toiminnassa ja budjettikysymyksissä. Ja realistisena pysyminen kriisin aikaan tarkoittaa sitä, että pitäydytään niissä rajoissa, jotka sopivat yhteen rahoituskehyksen kanssa – joten tässä vielä tarvitaan hiukan enemmän keskustelua, koska kaikki mikä on tullut esille tarkistuksista ja valiokunnista, niin tämä veisi meidät selvästi yli menokaton, joka on kuitenkin määritelty tälle otsakkeelle. Ja koska näin on, en usko, että tämä on toteutettavissa. Sitten toinen aihe tietenkin liittyy otsakkeeseen neljä. Jo aikaisemmin olemme ylittäneet menokaton otsakkeessa neljä ja joudumme käyttämään joustovälinettä. Tämä on sellainen otsake, jossa jo nyt komission, jossa jo komission ehdotus oli varsin runsas. Ja jos sitten tarkastelee otsaketta neljä, ja mitä relevantit valiokunnat ovat sanoneet, niin tämä kaikki todellakin räjäyttää katon. Ja kun ajatellaan asiantuntijoiden antamaa apua DEVE- ja AFET-valiokunnista, niin meidän kyllä huolella pitää uudelleen tätä tarkastella, jotta keskitymme oikeisiin prioriteetteihin. Välimeren prioriteetti on jo oikaisukirjassa mukana. Tämän lisäksi muut painopistealueet, jotka liittyvät liittyvät erityisiin valiokuntiin, niin ne pitäisi ne vielä löytää tai tunnistaa, joten mielestäni vielä on tarvetta mietinnälle ja harkinnalle. Tietysti maksukysymys on tärkeä, mutta myös vaikea jäsenvaltioille ja neuvostolle kriisin aikana. Ja tähän varmasti neuvosto tuleekin kiinnittämään eniten huomiota sovittelussa. Kun me katsomme otsaketta 1b esimerkiksi, missä olemassa olevat ohjelmat ovat lähestymässä loppuaan, niin me tarvitsemme maksumäärärahat, jotka ovat tarpeeksi runsaat, jotta ohjelmat edelleenkin toimivat. Ja uskon, että jos palautetaan tietyt budjettikohdat niin kuin valiokunnat ovat tässä pyytäneet, niin se on mielestäni väistämätöntä. Tietysti on muitakin prioriteetteja ja haluaisin korostaa, mitä tulee otsakkeeseen kaksi asiaa, joka on monille ryhmille tärkeä. Nimittäin rahasto köyhille. Mehän tunnemme kyllä nämä ohjelmat, että ongelmat liittyvät siihen, että puuttuu oikeudellinen perusta, mutta sovittelun pitäisi olla oikea hetki meidän vedota vahvasti päivitystä näin asialle ja näin antaisimme selvän viestin myös eurooppalaisille asiassa. Emme voi sallia sitä, että tällaisen talouskriisin aikana, kun on enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat apua Euroopassa, ja Eurooppa sanookin, EU toteakin, että leikataanpa näitä varoja, jotka on tarkoitettu köyhimmille. Tämän pitää kuulua myös parlamentin prioriteetteihin. It is... Yeah. Mm -hmm. uh, may, may, may I ask your attention for, for... Kolme asiaa haluaisin ottaa esille. Kaksi lyhyttä, kolme ehkä pidempää. Ah, anteeksi, kolme vähän pidempi asia. Neuvoston asenne seitsemättä puiteohjelmaa kohtaan. 13 prosentin kasvua on suunniteltu komissiossa, sitoumukset 17, joten ihan huomattavaa kasvua. Neuvosto on sitten leikannut maksut 7,5 ja sitoumukset 6,7, joten neuvosto on leikannut puoleen. Olen puhunut kollegoiden kanssa joilla on tutkimuksen pääosastoon kontakteja, eikä ole niin, että siellä olisi jotenkin suoritettu huonosti. Lewandowski sanoi jokun aika sitten, että seitsemännessä puitteohjelmassa on ongelma ettei sinne pitäisi laittaa niin suurta prosenttikasvua. Mutta pitäisi saada tietää, onko tämä totta vai ei, ettei ole suoritettu hyvin, koska pääosaston mukaan ei ole niin, etteikö voitaisi käyttää näitä määrärahoja, joten tässä on ristiriita. Asia kaksi. Maatalouden osalta ei ole selvää. Kasvu on leikattu puoleen ja kasvu on maksussa ja sitoumuksissa hyvin pientä. Suorat maksut, 3 prosentin kasvu. Nyt ollaan vaiheittaisen siirtymävaiheen lopussa, kun aletaan maksaa enemmän uusille jäsenille, mutta kun leikataan puoleen, se on noin 500 miljoonaa, Miksi? Ja mistä tämä varaus on? Se ei ole selvää. Koska normaalisti pitäisi tämä facing in järjestelmä sopeuttaa siihen. No kolmas on sitten pidempi asia. No yritän silti lyhyesti selittää. Sain viimeisimmät tiedot 13. syyskuuta käyttöasteelle kohesiorahoissa – kaikista 27 maasta. Tieto on siis vain viikon vanhaa. Ja jos katsoo ehdotusta kohesiorahoille, mitä näkee? Kaksi eri asiaa. Jopa komissio, ei edes neuvosto, suunnittelee leikkauksia. Maksut hyvin vakavasti tänä vuonna edellisen vuoden mukaan. Ja se menee yhteen suuntaan. Miinus kolme prosenttia vähemmän maksuja tänä vuonna kuin edellisenä vuonna alueellisen kehityksen ulottuvuuteen kohesiorahastossa. Se tarkoittaa, että ne maat, jotka ovat periaatteessa uusia, muut toimivat konvergenssiperiaatteella komissio ei usko, että nämä uudet jäsenmaat voisivat olla valmiita käyttämään nämä vaadittavat rahat. Sen lisäksi neuvosto on lisännyt näitä leikkauksia. Ja he leikkaavat enemmän kuin komission maksuissa. Käytännössä miljardi, mikä on vakavaa. Jos suunnitelma olisi maksut 6,3 prosenttia ja 3 prosenttia leikattu pois. Ongelma on se, että onko realisesti niin, että implementaatio on niin huonoa ja niin huonontunut. Jos katsotaan budjetin toteuttamisen lukuja 14. kesäkuuta kaksi kuukautta sitten, no kuu, kolme kuukautta sanotaan, siis puoli vuotta käytännössä se mitä nähdään realistisesti, että aluekehitysrahoille niiden osalta on totta, ei anteeksi, sosiaalirahastorahoille, Onko totta? alueellisen kilpailukyvyn ulottuvuus on täytetty vain 14 prosenttisesti, mutta lähentymiskonvergenssi on 44 prosenttia. Eli sosiaalirahaston osalta se tarkoittaa, että tänä vuonna puoli vuotta ne maat, jotka ovat sosiaalirahaston puitteissa alueellisen kehityksen ulottuvuudessa huono suoritus, ja sen vuoksi ovat näitä suunnitelmia. Oletetaan, että eivät ne ota kiinni ensi vuonna. Koska viime vuonna oli sama malli. Vain 13 prosenttia käytetty saman päivän määrään mennessä. Mutta sitten alueelliset kehitysrahat, näin ei ole siellä. Eli lähentyminen 37 prosenttia täytetty ja alueellinen 31. Eli ero on pieni tästä syystä, jos leikataan jos leikataan tästä alueellisesta kilpailukyvystä, en tiedä, mihin tietopohjaan tämä perustuu. Ja viimeinen asia, jos katsoo näitä lukuja, tiedän, että tulee muitakin ehdotuksia, mutta ei mene yksityiskohtiin. Tulee esille vain yksi kysymys. Jos analysoidaan, mitkä ovat erot maiden välillä käyttöasteessa, voidaan nähdä, että erot ovat vielä suuret aluekehitysrahasto 3,4 kertaa parempi on paras kuin paras on parempi kuin huonoin. 41 prosenttia on alle keskiarvon. Jos jaetaan sitten, niin, että katsotaan erikseen vanhat ja uudet maat, niin melkein samat ongelmat siellä. On joitakin uusia valtioita, jotka ovat kaksi ja puoli kertaa huonompia kuin parhaat. Ja uusien välillä, 15 välillä, Tämä on jo viisinkertaiset erot. Käyttöasteessa on siis ongelmia. Mutta minulla on nyt suuri pelko. Jos suojataan niin, että yksi kriteeri kaikille, koska itse asiassa vanhojen ja uusien välillä voi löytää niitä, jotka pärjäävät oikein hyvin. Eikä ole helppoa sitten loppujen lopuksi jakaa niitä ja sanoa, että teette täytä ehtoja, leikataan miljoona, komissio sanoo, eivät ole valmiita käyttämään. Koska toisaalta eletään kahdessa maailmassa. Olen aluekehitysvaliokunnan jäsen, olen tavannut aluekehityksen pääosaston ihmiset sanovat, että teemme oikein hyvää työtä, ollaan ihan ajoissa. Ja koska kriisin takia ja koska on yhteisrahoitus. No tietysti maaseudun kehitys on toinen, mutta Tämä on ainoa yhteisrahoitusjärjestelmä ja haluan todellakin ilmaista epäilykseni tai ainakin kysyä lisätietoa. Onko tämä metodi oikea tänä aikana vai leikkaukset kaikille? Leikataan puolet päästä niiltä, jotka hyvin pärjäävät, eikä niiltä, jotka ovat paljon alempana suorituksissaan kuin pitäisi olla. Merci mon cher collègue et merci pour le... Kiitoksia hyvä kollega ja kiitoksia tästä erittäin tarkasta työstä, jota teette, kun pyritte absorptiokapasiteettia valvomaan, varsinkin rakenne- ja kohesiorahastossa se on erittäin tärkeä osio. Anjensen, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Bazanille erinomaista työstä. Hän on pyrkinyt tässä hyvin panemaan asiat kohdalleen. Olemme myös sopineet siitä, että ITER pitäisi jättää keskustelun ulkopuolelle. Se on tärkeä kysymys ja se vaikuttaa vuoden 2012 budjettiin. Me emme ole ITER-hanketta vastaan. Haluamme, että se pannaan täytäntöön, mutta ei seitsemännen puiteohjelman kustannuksella, eli Rahaa ei tulisi ottaa tutkimuksesta ja meidän täytyy löytää ratkaisu budjettineuvotteluiden ulkopuolelta. Voimme ainakin toivoa, että rahaa löytyy tämän vuoden maatalousbudjetista, joka voidaan sitten siirtää. Toivotan näin. Ja sitten muut alueet yksi aassa. Ryhmäni on esittänyt useita tarkistuksia jotka eivät koske pelkästään ähm, alustavan budjettia, vaan myös myöhempää. Ja kysymys on siis rahoitussektorista. Ja me kyllä uskomme, että tähän on tarve. Tämä koskee myös tiettyjä tutkimuskohtia, joita on täytäntöönpantu huonosti, mutta sitten on myös sellaisia, joita on täytäntöönpantu erittäin hyvin. Tämä koskee myös energiaa, eli erittäin korkea prioriteetti meille. Jos se merkitsee sitä, että täytyy ylittää tuo katto, niin olkoon näin. Ainakin neuvottelulähtökohtana sanoisin näin. Samoin luokassa neljä meillä on tiukat prioriteetit. Haluamme saada hyvän ratkaisun Palestiinalle. Eli kuten näimme komission ehdotuksesta, sen täytyy käyttää joustovälinettä ja näin olettaisin meidänkin joutuvan tekemään. Maatalousbudjetista neuvostoviisaudessaan on leikannut tilinpäätöksessä ja varmaankin siitä syystä, että neuvostolla on vain yksi luku mielessään, se koskee maksuja ja eikä neuvosto sitten osaa tehdä mitään oikeita leikkauksia. Niitä tekeminen on tietysti vaikeaa. On vaikeaa saada tuota oikeaa lukua sinne. Sanoisin kuitenkin, että jos tavoitteena on leikata maataloutta, niin sen pitäisi tapahtua älykkäämmällä tavalla. Näin on vaikea tehdä varsinkin, kun katsotaan sitä, millaista maatalouspolitiikka tänä päivänä on. on aika vaikea selkeästi nähdä tarpeita tulevina vuosina. Ja sitten meillä on nämä varat, jotka edustalla vielä mainitsi köyhille. Siis ruoan jakaminen, se ei ole laillista. Ryhmäni ohjelma jakautunut tässä suhteessa. Itse en usko, että Euroopan unionin tulisi näin tehdä ja uskon, että jonkun verran työtä tehdään seuraavaa monivuotista rahoitussuunnitelmaa varten – sosiaalipolitiikka ei tulisi kuitenkaan maatalouspolitiikan avulla hoitaa. Eikä näitä naudanlihakasoja enää ole kuin, en, niin kuin ennen vanhaa. Joten eiköhän tässä nyt olla vähän eri tilanteessa, mikä merkitsee sitä, että vähemmän rahaa on tuossa kohdassa. Goodmanis mainitsi koko kysymyksen täytäntöönpanosta ja absorptiosta 1b. On totta, että siinäkin on nähty näitä summia leikattavan, koska neuvoston toimesta, koska se haluaa saada tietyt maksut. Edustaja Balzani mainitsi sen, että tekstissä, jonka sitä sovimme ennen kesää, parlamentin enemmistö totesi, että me emme saisi hyväksyä tämän kaltaista leikkausta, mutta joudun kyllä toteamaan, että ryhmäni otti asian kantaa hieman toisin. Halusimme saada viime vuoden ylijäämän käytettäväksi niin, että voisimme itse asiassa saada pienemmän lisäyksen. Jos neuvosto haluaa pienemmän lisäyksen, niin miksipä emme voisi sitä hyväksyä. Emme voi ottaa edellisen vuoden ylijäämää, mutta aina pyydämme, voimme pyytää sitten ensi vuoden ylijäämää käytettäväksi. Ylijäämähän meillä on joka kerta. Aina nähdään, että kaikkea varattua rahaa ei käytetä, varsinkin rakennerahastoissa ja toisin sen esille pohdittavaksi. Tämä ei ole siitä syystä, että haluamme, että joku maa häviää eikä saa sille tarkoitettuja varoja tai jotka se on ansainnut. Mutta kun hanke on päättynyt, on oikeus maksuun ja jos raha erittäin kohdassa ei ole, niin sitten neuvoston täytyy etsiä jostain uutta rahaa. Sehän vain näyttää, miten typerä neuvoston asenne on. Se on niin fiksoitunut yhteen numeroon. Mutta jos se sen yhden luvun haluaa, niin ehkäpä sitten se voisi vaikuttaa tähän niin, että sanotaan, että annetaan se sitten, mutta ei tutkimuksen, ei niiden ohjelmien kustannuksia, jotka ovat meille tärkeitä. Jos leikkauksia tehdään, niin niiden on sitten oltava leikkauksia asioissa, joissa jäsenvaltiot voivat saada nämä rahat. mutta silloin myös paljastetaan, miten naurettavalla tavalla tätä on viety eteenpäin. Meidän täytyy pitäytyä 2020 tavoitteessamme joka tapauksessa. Kiitoksia. On tulisi tänne herra Mölder. Thank you. Kiitos. Näyttää siltä, että kaikki liberaalit täällä vain nyt puhuvat. Aina sinäkin aina puhua kohta. Mm, hyvä. Minulla on muutama lisäys siihen, mitkä, mitä kollegani jo sanoivat. Ensinnäkin maksumäärähän lisäys siinä maassa, mistä minä tulen, on todettu, että osoittaa Euroopan parlamentilta vastuuttomuutta, samoin komissiota vastuuttomuutta, että uskaltavat edes miettiä yli 4 prosentin nousua budjetissa, kun kaikki jäsenvaltiot Hollannissa alankomaissa joutuvat leikkaamaan jo kaikista budjettikohtaa. No, tästä kertaa voitte vaikka selittää että tämä on seurausta aikaisemmista sitoumuksista, jotka samat jäsenvaltiot ovat tehneet, mutta tämä on loputon keskustelu, mutta mielestäni tätä pitää jatkaa. Ei voi olla niin, että Euroopan unioni ei maksa sopimusosapuolinen. Tästä olen tätä mieltä maksumäärärahojen kohdalla. Mitä tulee sitten Sitoumusmäärärahojen yksi heikkouksista on mielestäni siinä, että meillä on maksamattomia summia yli 200 miljoonaa. Jotkut puhuvat, että on kyse 250 miljoonasta eurosta. Haluan selvennystä tähän. Minun tietääkseni, vaikka tämä on laillisesti välttämätöntä, niin on vaikea selittää, että täytyy lisätä sitoumusmaksumäärärahoja, vaikka samalla on maksamattomia sitoumuksia – neljäkin kertaa enemmän koko kohesiorahaston vuosibudjetti, joten näin ollen Anne Jensseltä ja minulta tämä ehdotus, että pannaan 10 prosenttia sitoumuksista varaukseen, vain varaukseen. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö noudattaisi sitoumuksiamme, mutta panemme sen varaukseen. Ja minä haluan selkeän analyysin siitä, miten tämä maksamattomien summien määrä on edelleenkin näin korkealla tasolla, ja komission pitäisi pystyä antamaan meille lukuja. Herra Kortman vaatii tätä myös. Mikä tilanne oikeastaan täsmällisesti ottaen on nyt? Miten N plus 2 N plus 3 säännöt vaikuttavat ja aikaisemmat sitoumukset? Mikä tässä oikein nyt mättää? Tämä olisi hyvä merkki mielestäni suurelle yleisölle myös saada tietää, ja näihin tietysti me otamme vakavissamme tehdyt sitoumukset, ja sitten ensi vuoden aikana voimme joko poistaa varauksen tai voimme pyytää eh, lisätalousarviota ottaen huomioon uudet toimenpiteet, mutta meidän täytyy huolella nyt tarkastella tässä vaiheessa sitoumusmaksumäärärahoja, koska minun mielestäni ainakin on vaikea selittää tätä ihmisille että pitää selittää näitä sitoumuksia, vaikka samalla meillä on valtavasti rahaa, jota emme voi käyttää. Kiitoksia Jan. Sitten herra Vogan. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, joka täytyy todeta, on se, että miten vaikeita nämä neuvottelut ovat ja tulevat olemaan. Tiedämme, että vaikka neuvosto on sopinut 0,02 prosentin noususta maksuissa, niin oli useita jäsenvaltioita, jotka eivät halunneet mennä edes niin pitkälle. Ja tiedämme, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka haluavat taistella tästä asiasta ja käyvät sitä omiin poliittisiin tarkoituksiin kotona. Tappelevat parlamentin kanssa näistä luvuista. Neuvosto katsoo tarkasti sitä tätä niin kutsuttua off-book komission ehdotusta ottavat tämän kohteeksi myös, koska jotkut jäsenvaltiot sanovat, että komission ottama kasvu ei ole 5 prosenttia oikeasti, vaan on lähempänä 10 prosenttia. Ja tässä on juuri suunnan niin sanotut off-book-ehdotukset komissiosta, eli ikään kuin tilinpidon ulkopuolelta. Mutta joka tapauksessa se ei tarkoita, etteikö pitäisi olla kunnianhimoisia siinä, mitä me parlamenttina sanomme Erityisesti pitäisi olla kunnianhimoisia niissä budjettikohdissa, jotka tukevat työllisyyttä ja kasvua, jossa rakennerahastot, kehitys, tuotekehitys, tutkimus, infrastruktuurit myös. Ne antavat on panoksensa työllisyydelle ja kasvulle. Sen vuoksi tuen esittelijän strategiaa löytää tapoja antaa puhtia kohdille, otsakkeille 1a esimerkiksi, ne tulevat työtä tulevaisuudessa, mutta täytyy myös suojella 1b-otsaketta, jossa siinä näkemykseni on erilainen liberaalikollegoista. Rakennerahastot esimerkiksi, tietysti käyttäjästä voidaan puhua, täytyy tunnistaa että rahaa annetaan ja käytetään nyt, kun ohjelmat saavat loppuunsa Walesissa esimerkiksi, josta minä tulen, tiedämme, että yli 80 prosenttia rakennerahastoista on allokoitu, yli 80 prosenttia. Jotkut rahoitusosista on jo saatu päätökseen, eli olisi suuri virhe, jos rajoitettaisiin maksuja ja sitoumuksia rakennerahastoissa ja kohesiopolitiikassa. Jos haluamme tehdä säästöjä, tehdään niistä muista asioista eikä niistä poliikoista, jotka antavat panoksen työhön ja työllisyyteen ja kasvuun. Tuen myös ITER-kantaa esittelijältä, että äh, puiteohjelmaa 7 täytyy myös suojella. Täytyy sanoa siinä, että puitohjelma 7 ei ole kohtana meidän puoleltamme, mutta haluamme neuvotella neuvoston kanssa tavoista äh, täyttää nämä aukot tulevaisuudessa ITERin rahoituksessa. Sitten joustavuudesta lopuksi kollegat puistanevat, että viime vuonna oli riitaa neuvoston kanssa, että halusimme saada enemmän äh, joustavuutta budjettiin hätävarareserviin keskityttiin eikä päästä kovin pitkälle siinä, mutta myös äh, muita joustavuusinstrumentteja, kuten joustoväline itsessään, se ehkä pitäisi sitä katsoa. Argumoidaan sen puolesta, että on suurempi joustoväline. Se antaa meille joustavuutta budjetissa, jota me kaikki haluamme. Ja saattaa tulla jopa esille, että vaikka neuvosto on muissa joustavuuselementeissä ollut eri mieltä meidän kanssamme, niin se voisi olla myötämielisempi muissa äh, muilta kohdin. Eli tätä tietä pitäisi mennä näissä tulevissa neuvotteluissa. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia. Jörän Färm. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurkiitos esittelijälle. Hän on tehnyt erinomaisen ehdotuksen ja mielestäni on oikein hyvä asia se, että hän on esittänyt muutamia vaihtoehtoja eikä vain yhtä tapaa edetä. Meidän täytyy valiokunnassa kyllä käydä keskustelua siitä, mihin vaihtoehtoihin tulisi, mitä vaihtoehtoja tulisi valita. Hyvä on kuitenkin se, että meillä on aika samanlainen analyysi, vaikka ryhmien välillä onkin joitakin eroja, mutta emme ainakaan ole kaukana toisistamme. Olemme kaikki valinneet aika tällaisen selektiivisen lähestymistavan. Tiedämme, että kaikkea ei voida lisätä kukaan ei oikeastaan vaadi sitä, että meillä olisi jonkunnäköinen puitteiston tarkistus. Haluamme kaikki pitäytyä joustavuusvälineessä, menemme samaan suuntaan. Meillä on samat prioriteetit, otsake 1a ja 4. Erot ovat kunnianhimotasossa. Pitäisikö valita tuo äh, tuollainen varovaisempi lähestymistapa vai mennä sitten äh, kovempaa eteenpäin. Se on oikeastaan aika iso ero yksi assa ja neljässä. Ja sitten jotkut budjettikohdat, onko meillä eroja prioriteeteissa, vaikkapa nämä pääasiat, elinikäinen oppiminen, kategoria 1 ja Palestiina ja naapuruuspolitiikka kohdassa neljä, niissä ollaan samaa mieltä kaikissa ryhmissä, eli pitkä, kaukana ei ole toinen toisistamme. No mikä erona sitten on? Ehdotukseni olisi se, että mennään kunnianhimoisempaan vaihtoehtoon yksi assa ja neljässä, sillä jos näin ei tehdä, niin ensinnäkin kyseessä on tietysti poliittinen kysymys. Meidän täytyy saada aikaiseksi lisää maksuja, varsinkin kun puhutaan työ, työpaikkoihin liittyvästä politiikasta. Se on erityisen tärkeää Euroopan taloudelle ja meidän täytyy kyetä osoittamaan, että se mitä me teemme Euroopan unionin budjetin avulla on tärkeää kansalaisten kansalaisille. Ja tästä syystä meidän täytyy kyetä investoimaan myös tulevaisuudessa työpaikkoihin ja kasvuun. Se on pääsyynä. Ja sitten sama koskee myös tietysti naapuruspolitiikan merkitystä ja Palestiinaa luokassa neljä. Samassa kysymys on myös sitten vähän tuollaista käytännön kysymyksestä. Jos aloitetaan vähemmän kunnianhimoisesta lähestymistavasta, niin vaarana on se, että meille ei ole mitään käteen. Jos aloitetaan kunnianhimoista vaihtoehtoista, niin sitten saattaa olla, että meille kuitenkin jää jotain yli. Se on osa tällaista neuvottelutaktiikkaa, jota tulisi hyödyntää. Siitä syystä me olemme olleet sitä mieltä, että tulisi pyrkiä tähän kunnianhimoisempaan tavoitteisiin osakkeessa 1a ja 4. En nyt kommentoi sen kummemmin tätä asiaa. Itärissä olemme samaa mieltä strategiasta. Kysymys kuitenkin komissiolle ja mahdollisesti myös esittelijälle. Kun tiedämme, että maksukysymys on erittäin oleellinen ja arkaluontoinen myös jäsenvaltioille, niin millä tavalla komissio aikoo käsitellä ehdotusta, jonka se on tehnyt lykätä eteenpäin maksuja useissa rakennerahastokohteissa kaikkein hankalimmassa asemassa olevissa maissa, niissä, jotka ovat saaneet rahoitusapua, vakautusmekanismista ja niin edelleen, Barroso ja komissio, komissio tekevät ehdotuksen siitä, että meidän tulisi lykätä näitä maksuja miltei kolmen miljardin edessä vuoteen 2012 sekä aluekehitysrahastosta, kohesiorahastosta, sosiaalirahastosta äh, ja myös äh, kalarahastosta. Miten tämä aiotaan tehdä? Aikoo se sitten tehdä jonkun äh, muutoksen, lisämuutoksen budjettiin vai jos tämä tulee niiden maksujen lisäksi, jotka on ehdotettu tuolla alustavassa talousarvioesityksessä, niin sitten meillä on ongelma, koska kolme miljardia ylimääräistä maksuja oli 2012, se on miltei 2,5 prosenttia lisää maksujen yleistasoon. Se on poliittisesti hyvin kiistanalaista. Jos tähän siis on vastaus komissiolta, niin olisin kyllä mielenkiinnolla sitä kuuntelemassa. Se täytyy myös tähän kokonaiskuvaan mukaan. Kiitoksia. Niin, e- Kiitoksia. Entä komissio, voitteko vastata heti tähän kysymykseen, arvoisa pääjohtaja Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee ehdotuksen vaikutukseen, jonka komissio tekee, että lisättäisiin yhteisrahoitusmäärää. Tämähän tämä ehdotus oli. Ehdotus Ehdotuksen tarkoituksena on toimia vapaaehtoispohjalta jäsenvaltioiden kannalta katsottuna, joten jäsenvaltioista riippuu, pohtivatko tällaista mahdollisuutta ja päättävätkö tarttua tällaiseen mahdollisuuteen ja kuinka paljon tässä tätä vaaditaan. Näin ollen potentiaalisesti maksimivaikutus maksuihin olisi suurin piirtein 2,6 miljardia vuosittain vuonna 2012, mutta pyynnöstä riippuen, joten toistaiseksi komissio uskoo, että nyt ei ole hetki pyytää lisämaksumäärärahoja, jotka pitäisi vahvistaa, ovat ne sitten, onnistuja materiaalisoituja tai ei. On myös yleinen yhteisymmärrys siitä, ja näin on ollut asian, että tällaiset yhteiset, yhteinen julkilausuma maksumäärästä otsakkeessa 1b jos tarvetta tulee lisää maksuihin vuoden aikana, niin silloin on mahdollisuus pyytää korjaavan talousarvion kautta tätä lisäystä. Tähän mennessä olemme nähneet, että tämä tällaisen yhteisen julkilausuman henki on joutunut tähän testiin. Vuonna 2011 olemme nähneet, kuinka täytäntöönpano etenee. Muutoin täytäntöönpano sekä tutkimuksen että kohesiopolitiikan osalta toimii suunnitelman mukaisesti. Mitään alikäyttöä ei ole ja tällä hetkellä komissio pohtii maksupyyntöjä pyyntöjä kautta budjettilinjojen ja jotta jotta tämä asia voidaan selvittää ja sitten pian se tulee esittämään ehdotuksia sopeutuksista ja tältä pohjalta komissio pystyy sitten katsomaan, onko maksumäärärahoja käytettävissä vuonna 2011, ovatko ne riittäviä vai ei. Kiitos. Göran. Merci, monsieur Göran. Kiitoksesta, Göran. Just a short reflection on this, this, uh... Lyhyt reaktio tähän vastaukseen. Tietysti yhteiset julkilausumat eivät ole olleet kovin suoraan sanottuna menestyksekkäitä, joten eh, minulla on sellainen tunne, en ole vakuuttunut, että se todella tarkoittaisi, että saataisiin tarvittavat maksumäärärahat käyttöön. Se on aika heikko väline. Ja jos meillä on kunnianhimoa, että 2,5-3 miljardin etupainotteiset maksut, se on poliittisesti äärimmäisen tärkeää saada mukaan lisää taloudellisia maksuja maille. Kreikka, Irlanti, Portugali, se on hyvin tärkeää. Mutta se ei kuulosta siltä, että komissiolla oli komissio olisi turvannut poliittisen ratkaisun, että nämä maksut löytyisivät. Eli se sai minut huolestuneeksi. Se kuulostaa aika heikolta lausunnolta, mutta mielestäni tämä on erittäin tärkeää, että sillä löytyisi ratkaisu. Oui, merci. Selvä, kiitos. Minä lisäsin vielä yhden toisen kysymyksen. On hyvä nopeuttaa maksuja, mutta jos onnistutaan kuuden kuukauden aikana no, lisäämään ostovoimaa niin, niillä yhtäkkiä kaikki tyssääkin siihen. Minä epäilen kyllä meidän kykyämme saada aikaan hienoa ohjausta näin herkissä hankkeissa, jotta päästäisiin toivottuun tulokseen. Jöran on kyllä oikeassa, kun hän korostaa, että tai meitä kaikkia hän kiinnosti kovasti puheenjohtaja Barroson ehdotus, se tuli aivan oikeaan hetkeen. Se oli, siinä oli ajatusta, mutta jos todellakin haluaa konkreettisesti seurata tätä, niin se pitää varmistaa ja todennäköisesti tarvitaan joku muu muotoilu kuin tällainen yhteinen kirje, jonka saimme viime vuonna ja joka ei juurikaan mitään antanut asiasta. Herra Bortmanis. Comment uh, in the... Ihan vain lyhyt kommentti. Aluekehitysvaliokunnassa olemme keskustelleet komissiojäsenen kanssa ja Kreikan ja muiden maiden edustajat esittivät tämän kysymyksen. Olisiko mahdollista ilman yhteisrahoitusta se, että rahannetaan nyt Ja sitten täytyy katsoa muita hankkeita, sanottiin, koska emme aio antaa mitään lisärahoitusta. Jos haluatte viedä eteenpäin tätä rahoitusta ilman yhteisrahoitusta, niin silloin täytyy kyetä rakentamaan uudelleen kaikki hankkeet. Tämä on erittäin ongelmallista. Uskoisin, että tuollainen ehdotus on vähän vaarallinen, että sanotaan, että 2-3 miljardia laitetaan eteenpäin. Sen sijaan, jos pitäydytään yhteisrahoituksessa, niin silloin tarvitaan budjettiviranomaisilta kaikissa jäsenvaltioissa lupa, että ne tarjoavat ja takuut siitä, että ne tarjoavat yhteisrahoitusta. Eli maksamattomat sitoumukset, 2-3 miljardia, se on hyvin paljon, mutta erittäin vaarallista myös, jos äh, tarkastellaan äh, tätä kurinalaisuutta. Bon. Hyvä, kiitos. Nyt varmastikin tässä on kuultu erilaisia kantoja. Lisäsin tähän vain yhden asian, mitä tulee ITERiin. Me puhuimme tästä koordinaattoreiden kokouksessakin tänään ja pitää ymmärtää, että tähän liittyy nyt kaksi eri asiaa. Toisaalta ongelma, joka liittyy lukuihin, jotka löytyvät normaalista rahoituksesta, näin voidaan sanoa ITER-ohjelmassa – vuoden 2012 talousarviossa. Siihen meidän täytyy ottaa sitten kantaa, mitä pannaan tähän ensi vuoden budjettiin. Mutta rinnakkaisesti aina edelleen on pöydällä ehdotus uudistaa monivuotista rahoituskehystä, jonka komissio on tehnyt, jotta voitaisiin rahoittaa ylimääräiset kustannukset, voivat syntyi itse Tähän muista tämä liittyi neuvottelupakettiin viime vuoden lopulta. Ja tässä asiassa emme pystyneet päätymään yhteisymmärrykseen ja sopimusta ei saatu aikaan. Tämä aihe on vaarassa tulla esiin uudestaan nyt syksyllä, koska poliittinen tavoite Puolalla puheenjohtajavaltiona on saada aikaan uusi neuvoston kanta, miten rahoitetaan nämä ylimääräiset kustannukset miljardi 300 miljoonaa euroa ITERissä ja muut, muuttaa näin rahoitusnäkymiä tätä varten. Me olemme varoittaneet neuvostoa riskeistä, joita syntyisi siitä, että uudellaan tänä vuonna sotketaan tämä keskustelu tuleva, vuoden 12 budjetista keskusteluun siitä, miten rahoitetaan tulevaa ITER-hanketta. Näiden pitää pysyä kahtena erilaisena asiakokonaisuudessa. Me olemme Pidämme molempia asioita tärkeinä. Vihreät eivät puolla tietenkään, mutta suurin osa muista ryhmistä puoltaa. Mutta me tietysti haluamme välttää sen, että mitään yhteentörmäystä syntyy näissä neuvotteluissa. Ja että saadaan aikaan paketti. Sanon nyt aivan julkisesti, että mitä tulee komission ja neuvostoon niin älkää nyt ihmeessä panko meitä sellaiseen tilanteeseen, jos sitten ensimmäisenä päivänä sovittelu kahdeksas marraskuuta on kaksi asiaa esityslistalla, miten täydennetään rahoitusta Iterissä ja vuoden 2012 budjetti. Silloin ei synny mitään pakettia, vaan pelkkä yhteen törmäys, joten yritetään nyt hoitaa tämä aikataulu niin, että tässä käydään kahdet erilliset neuvottelut ja me toivomme tietenkin, että löydetään myönteinen lopputulos molemmissa tapauksissa. Sitten viimeinen kommentti. Niin haluaisin olla tavallaan esittelen puolesta puhujana tässä ja pyytää kaikilta jäseniltä, että auttaisivat häntä laatimaan kielteis- negatiivisen prioriteetin tarkistuksia, koska niitä puuttuu edelleenkin. Kokous, jonka esittelijä piti hiljattain valiokuntaesittelijöiden kanssa, muista erityisvaliokunnista, jotka ovat erikoistuneet budjettiin, ilman, että he mitenkään tuhlailevat, tuhlaisivat, tuhlaisivat, mutta kuitenkin haluat hiukan parantaa vielä komission antamia lukuja. Jos me haluamme toimia vakavissamme, emmekä ylittää kynnystä, erityisesti otsakkeessa 1a ja 4, eikä ainakaan liikaa ylittää ja käyttää järkevästi joustavaimetta hyväksi. Ja samalla, jos me haluamme asettaa prioriteetteja, niin silloinhan meillä täytyy olla näitä negatiivisia prioriteetteja. Meidän pitää olla tarpeeksi rohkeita, jotta sanomme, että emme pannaan plussa vaikka Palestinan tai elinikäisen koulutukseen, mutta poistan sitten tämän ja tuon ohjelman. Ja tässä ei todellakin tarvitse teidän apuanne, koska tämä on vaikeaa työtä, mutta jos haluamme määrä enemmistön, joka on välttämätön, niin silloin pitää alkaa tätä asiaa yhdessä miettiä. Rouva esittelijä, haluatteko te esittää loppupäätöksen? Alla, grazie per tutti gli interventi. Credo che abbiamo veramente discusso in maniera... Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Meillä on ollut erittäin hyvä, hyödyllinen keskustelu. Ja kuten totesitte puheenjohtaja, voin nyt hyödyntää näitä puheenvuoroja, jotta voin viedä sitten loppuun ket 1 ja 4. Kiitoksia. Näin olemme käyneet esitysistan loppuun. Gressle ei pääse paikalle tähän aikaan. Ehdotan, että jätämme nyt asiat tähän tältä päivältä. Sen sijaan maanantaina kello 19 Strasbourgissa tavataan pitkä kahden ja puolen tunnin äänestys. Tuokaa eväitä mukaan. Äänestyskortit myös. Ja hyvä tuuli mukaan ehdottomasti. Kaksi ja puoli tuntia äänestyksiä sitten toivotan teille erittäin hyvää